Liebe Kollegen. Hyvät kollegat. Pyytäisin teitä istuutumaan. Lopettakaapa se keskustelu. Haluamme edetä äänestämään. Ja. Liebe Kollegen, darf Sie herzlich begrüßen. Kiitoksia. Hyvät kollegat, tervetuloa tämän päivän kokoukseen. Kuten tiedätte, me äänestämme seuraavaksi väli arvioinnista, joka liittyy mietintöön. Ja viime viikolla Strasbourgissa käsittelimme tätä torstaina. Ja meillä oli tuolloin äänestyksen, tai meillä on äänestyksen jälkeen koordinaattoreiden kokous, jossa katsotaan, kuinka tulevia töitä tullaan koordinoimaan Meillä ei ole mitään Minulla ei ole mitään lisättävää tähän esityslistaan, joten voimme siirtyä suoraan kohtaan kolme. Haluaisin vielä huomauttaa, että on työjärjestyksen mukaista, että äänestämme tämän tänään. Tämä on tarkistettu ja voimme siis äänestää tästä kompromissiehdotuksesta. Ja muistuttaisin, että jos äänestämme tästä kompromissista tänään, niin se merkitsee sitä, että Pervas Peresin alkuperäinen mietintö ja samoin 1625 tarkistusta, jotka on jätetty raukeavat. Martin. Niin, kiitokset puheenjohtaja. Te puhutte kompromissiehdotuksesta koska minä olen ryhmiin kuulumaton ei-puoluejäsen tässä parlamentissa. Meidän ei ole ollut mahdollista saada näitä aineistoja. Te puhutte nyt kompromissista ilmeisesti. Jossain vaiheessa nähtiin paljon vaihtelua, epävarmuutta, mitä tuli Euroopan kykyyn saada aikaan voikaan ottaa käyttöön omat valtinsa, jotta voittaisi tällaisia tulevia taistoja kansalaistensa puolesta, mutta myös ajatellen muuta maailmaa. Uskon, että ehdotukset, joita tässä nyt on yhteen koottu, johon liittyy meidän tämän valiokunnan jokaisen jäsenen tahtoa ja päättäväisyyttä, niin tämä kaikki on todella kunniaksi sille, miten te olette johtanut meidän työtämme ja jokaiselle kollegalle miten täällä on yhdessä kollektiivisesti tehty, tehty työtä ja tämä on kaikki onnistunut. Kun katsotaan tekstin sisältöä, tietysti asiat ovat muuttuneet lähtökohdasta. Mutta minusta tuntuu siltä, että jokainen näistä vahvoista ehdotuksista, joita parlamentin piti ja se pystyi tekemään, suhteessa jäsenvaltioihin, muihin unionin toimielimiin ja aivan erityisesti suhteessa kansalaisiimme. Tämä on vasta yksi etappi. Mielestäni nyt meidän pitää edelleen olla vahvoina aktiivisina, jotta täysistuntoäänestys näyttää tällaista samanlaista dynamiikkaa, jota pystyimme täällä valiokunnassa luomaan. Vaikkakin joskus olemme käyttäneet erilaisia keinoja, vaikka jos olemme vähän innovoineet, mitä tulee klassisiin työmetodoihin täällä parlamentissa. Ja sitten jokaisen meistä täytyy välittää tätä viestiä eteenpäin, jotta saadaan tällainen sokkeli, pohja sille, että me haluamme vaikuttaa asioiden kulkuun. Ja se, mitä monet meiltä odottavat, muistan, että työmme alussa meidän päättä, me olemme päättäväisiä. Halusimme, että tässä sumussa, jossa Eurooppa taivasi tavallaan ja epävarmuus, joka vallitsi ja painosti monia kysymyksiä, jotka huolettivat kansalaisia myös, niin me halusimme tarjota sellaisen tilan, jossa julkista keskustella voitiin käytä, käydä näistä EUn suurista haasteista. Ja mielestäni teksti, jonka nyt olemme hyväksyneet, on erittäin hyvä pohja viedä tätä taistelua ja keskustelua eteenpäin muiden toimijoiden kanssa. Haluan vielä kerran kiittää kaikkia kollegojani heidän päättäväisyydestään ja sitoutumuksestaan ja jakaa teidän kanssanne ilon tästä tekstistä, jota pidän merkkinä siitä, että toivo on mahdollista Euroopassa ja meidän tahtomme ja päättäväisyytemme näkyy tässä. Me halusimme voittaa tällaisen kansallisen itsenäisyyden ja flegmaattisuuden. Kiitoksia. Kiitoksia, Bervans. Eipä tähän paljonkaan tarvitse lisätä. Aikataulusta sanoisin vielä, että tilanne on nyt todella hyvä. Hyvä, että äänestimme juuri tänään, koska Van Rompuyn työryhmä ja komissio tulevat tekemään aivan lähipäivinä ja tällä viikolla vielä ehdotuksia. Samoin ECOFIN tulee käsittelemään asiaa ja on hyvä, että tässä kuullaan myös parlamentin ääntä. Ja on hyvä, että me saamme tämän taakse laajan enemmistön, vaikka tässä on paljon eri poliittisia ryhmiä mukana. On tärkeää, että tällaisessa kriisitilanteessa parlamentti voi puhua yhdellä äänellä. Kiitos kaikille niille, jotka ovat tässä tehneet työtä. Nyt päätän tämän äänestyssession tähän. Ja pyydän, että koordinaattorit jäävät saliin keskustelemaan siitä, mitä jatkossa tapahtuu. Kiitos.